suullinen kysymys, joka koskee Euro- Euroopan sianliha hintakriisiä. Se on maatalouden ja maaseudun kehityksen valiokunnasta. Ensimmäisenä puhujana käyttää puheenvuoron esittelijä Czesław Adam Sinkierski. Olkaa hyvä. Panie komisarzu, Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Me tartumme tärkeään kysymykseen nyt, sillä ongelma on äärimmäisen vaikea ratkaista. Kyseessä on hyvin selkeä tilanne. Sianlihan tuotantosektori Euroopan unionissa kärsii ja sianlihan tuottajat kärsivät. me näemme, että hinnat ovat laskeneet vuoden 2015 jälkeen 15 prosenttia. 15 prosenttia kokonaisuudessaan laskua on tapahtunut viimeisten vuosien aikana. Ja yksi yhteisen maatalouspolitiikan seurauksista on ollut se, että on ollut mahdollista vakauttaa hintoja – ja tuottajien saamaa tuottajahintaa sekä vakauttaa kysyntää ja tarjontaa. Tiedämme, että nämä yhteisen maatalouspolitiikan tulokset ovat jotakin, millä on hyvin myönteinen vaikutus koko yhteiskuntaan, erityisesti karjan kasvattajiin, mutta tilanne on yhä vaikeampi ja vaikeampi. Tiedämme kaikki, että yhteinen maatalouspolitiikka riippuu hyvin suuresti siitä, mitä maailmanmarkkinoilla tapahtuu ja ulkoisista tekijöistä. Ulkoisiin tekijöihin meillä ei ole vaikutusvaltaa, erityisesti laskeviin ruoan hintoihin yleisesti ottaen. Tästä pääsemmekin nyt varsinaiseen kysymykseen. Kaikki tunnemme sen Kyseessä on jatkuva, yhä jatkuva Venäjän kauppa sulku elintarvikkeiden osalta Euroopan unioni on menettänyt suuren markkinan, suuremman markkinan porsaanlihan tuottajilta. Ja tämä on entuudestaan pahentanut niitä ongelmia, joita meillä on ollut. Tämä on myöskin aiheuttanut hinnoille laskupaineita hinnat ovat laskeneet niin matalalle, että ne ovat tavallisten syklisten vaihteluiden alapuolella. Ja nyt ne laskevat yhä entuudestaan. Viime vuoden joulukuun jälkeen hmm. Porsan ruhon hinta laski 9 prosentilla, vaikka tämä tapahtui juuri ennen lomia, jolloin hinnat yleensä nousevat. Monet tuotteet joutuvat myymään tuotteitaan nyt alle tuotantohinnan ja kulujen. Meillä on aikaisemmin olemassa ollut PSA, yksityinen varastointijärjestelmä, mutta se ei pysty enää vaikuttamaan tuottamaan Hyvin paljon tuotteita on nyt keräytynyt jo varastoihin ja näistä varastoista ne ovat tulossa markkinoille. Sillä tavoin tarjonta markkinoilla kasvaa ja hintapaineet kasvavat. Tämä aiheuttaa yhä enemmän ongelmia sianlihan tuottajille. Kysymys onkin seuraava. Onko Euroopan komissiolla tarkoitus ryhtyä lisätoimiin yksityisen varastoinnin tuen osalta. Ja kuinka komissio arvioi PSA yksityisen varastoinnin tuen vaikuttavan tilanteeseen tulevaisuudessa. Kuten mainitsin, lopulta sianlihaa, joka nyt on näissä yksityisissä varastoissa, tulee markkinoille. Onko komissio ryhmässä toimiin, jotta voitaisiin varmistaa se, että resurssit, jotka ovat saatavilla yksityisen varastoinnin tuen myötä, palaavat tuottajien taskuihin. He ovat nyt kovissa vaikeuksissa ja tarvitsevat tukeamme. Vai menevätkö nämä tuotot välikäsille ja muille toimijoille ketjussa? Mehän tiedämme, että elintarvikeketju tuottajalta kuluttajan lautaselle on jotakin, missä tuottaja on kaikkein heikoimmassa asemassa ja kärsii kaikkein eniten, kun hinnat laskevat. Mihin toimiin Euroopan komissio on ryhtymässä Venäjän kauppasaaron suhteen? Erityisesti sian rasvan, laardin ja muiden porsastuotteiden osalta. Tiedämme luonnollisesti, että tällä kauppasaaralla on poliittinen konteksti. Se ei suoraan liity elintarvikemarkkinoihin, mutta vaikutukset ovat erittäin kipeät viljelijöille ja poliittinen tilannekaan ei helpota. Kiitoksia. Kiitos nyt komission puolesta. Komission jäsen Johannes Hahn, olkaa hyvä. Kiitos, puhemies. Hyvät naiset ja herrat. Euroopan sianlihasektori todellakin on hyvin jännittyneissä tilanteissa. Pääsyy on tuotannon lisääntyminen viime vuosina, Venäjän katoaminen mientimarkkinana on kärjistänyt tilannetta, mutta viime kädessä se ei ole yksistään syy tilanteeseen. Yhteisen markkinajärjestelyn puitteissa komissio on reagoinut tähän rahoituksella varastointia varten ja 9000 tonnia liha noin 27 miljoonan euron budjetilla varastoitiin. Tämän toiminnan jälkeen hinnat, tavoitteena oli tässä pitää pois mm, lihamarkkinoilta hinnan alhaisuvauksen ja niin, että sitten alkukesästä voidaan asteittain siirtää että lihaa takaisin markkinoille. Tämä selittää sen, miksi tämä komissio ottaa käyttöön tämän toimenpiteen vain määrätyksi ajaksi. Jos varastoitu määrä on liian suuri, silloin vaikuttavat kielteiset markkinavaikutukset jäädytettyjen tuotteiden varastosta poistamisessa. Uusin varastointi tapahtui tammikuussa ja sillä on ollut suora vaikutus maatalouden tuloihin. Turvekko siis on toiminut. Haluan sanoa vielä nyt selvästi, että toimenpiteet, jotka liittyvät yhteisen markkinajärjestelyyn, miksi yksityinen varastointi, eivät voi korvata markkinoita, mutta niillä voidaan kuitenkin tukea markkinoiden sopeuttamista. Ja me näemme nyt selkeitä viestejä siitä, että markkinat ovat reagoineet. Suoran mark- suorien markkinatukitoimien lisäksi sihaliasektori on hyötynyt solidarisuuspaketista, jonka komissio hyväksyi syyskuussa 2015. Se merkitsee sitä, että on kohdentuja toimenpiteitä eläinsektorilla – 420 miljoonan euron suuruudessa kokonaisuudestaan. Miten sitten tulee kauparajoituksiin Venäjän kanssa? Komissio on jo vuonna 2014 pyrkinyt samaan aikaan VTO-menettelyn, vaikka vielä ei olekaan mitään on lopullista päätöstä. Kaikki tiedot Genevistä viittavat siihen suuntaan, että EUn kanta vahvistettaisiin vahvistuksen. Se merkitsee sitä, että <clears throat> komission neuvotteluasema ajattelen pääsyä markkinoille, vahvistuu. Lopuksi voisi vielä todeta, että komissio hyvin tarkkaan seuraa markkinatilannetta ja mahdollisesti ryhtyy asianmukaisiin toimenpiteisiin niin tarvittaessa. Kiitos, herra komission jäsen. Ja nyt äh, ovat vuorossa poliisiryhmien ryhmien edustajat. Ensimmäisenä kansanpuolisryhmän puolesta Edustaja Daniel Buda, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Mulțumesc. Agricultura la nivel european trece prin momente extrem de dificile. Euroopan maatalous on vaikeissa eh, vaiheissa johtuen Venäjän saarrosta ja vaikeuksista löytää uusia markkinoita sian kasvatussektori on tässä erityisen suurissa vaikeuksissa. Kilon tuottaminen maksaa 1,25 euroa ja se myydään alle 80 sentillä. Tämä on sietämätön tilanne, jossa yksittäisen kauppaa ei ole uudistettu. Tämä ei ole mikään retorinen kysymys. Keneille kasvattajat tekevät työtä? Ei varmastikaan ainakaan kuluttajille. Komission mie- toimenpiteet toimenpiteet koskien yksityistä varastointia ovat parempia kuin aiemmat toimet, mutta ne eivät riitä hintojen vakauttamista ja tuottajien tilanteen helpottamissa monissa jäsenvaltioissa. Nämä toimet eivät ole tehottomia. Ranskassa ja Romanissa esimerkiksi ottaen huomioon, että ei ole riittävästi tilaa yksittäistä varastointia varten. Komission olisi tunnistettava uusia tukimekanismeja tätä alaa varten ja varmistettava, että nämä summat todella päätyvät sinne, missä niitä tarvitaan. Samoin pyydän Euroopan komissiota arvioimaan uudelleen kantansa koskien romanialaista sienlihaa sitä kasvatetaan alueella, jossa ei ole enää kahdeksan vuoteen ollut, ollut sikarottoa. Tätä lihaa pitäisi voida vapaasti myydä kaikkialla Euroopassa. Romaania täyttää kaikki eh, terveys- ja ter- eläinhuolto ja lääkintäehdot. Ei ole mahdollista, että komissio ei ole ehtinyt e- arvioimaan tilannetta uudelleen. Kiitos. Nyt SED-ryhmän puolesta edustaja Erik Andrieu. Kaksi ja puoli minuuttia. Oui, merci, monsieur le président. Kiitoksia, herra puhemies. Komission jäsentä sanotte, että tuotteen karikastavien tulot ovat vakautuneet, mutta mutta me emme taida elää samassa Euroopassa kanssanne. Ranskan kaltaisessa maassa tällä hetkellä joka toinen päivä viljelijä tekee itsemurhan, näin on ollut jo kymmenen vuoden ajan. Me olemme syvässä kriisissä maanviljelyksen osalta, se ei koske vain Ranskaa, kaikkialla Euroopassa tilanne pahenee ja ne, joka, se joka on totta karjankasvatuksen osalta on myöskin hedelmä- ja vihannussektorilla totta. On harmi, että me emme voi käsitellä kokonaisuudessaan maanviljelysalan kriisiä tällä täysistunnossa, niin että meillä olisi vähän enemmän täällä kollegoja paikalla ja erityisesti maatalousasioista vastaava komission jäsen paikalla. Komission jäsen Hoganin poissaolo on todellakin vaikeuksissa olevien viljelijöiden ja karenkasvattajien halveksuntaa. 10 prosenttia heistä on kriisin alun jälkeen tehnyt konkurssin komission jäsen Hogan on erehtynyt jo ennakoinnissaan jo vuosien ajan. Me olemme markkinakriisissä ja kuten tiedätte, vain Euroopan komissiolla on valta säädellä markkinoita. Jälleen kerran, hyvä komission jäsen, pyydän, että kuuntelisitte meitä 14. maaliskuuta kokousta ennen. Käyttäkää nyt artikla 122 esimerkiksi hyväksenne, jotta voisitte säädellä tuotantoa esimerkiksi emakkojen teurastuosta, ruhojen hintoja. Pieni muutos ruhon hintaan auttaisi jo tuottajia. Teidän pitää myöskin avata uudelleen tuki yksityiselle varastoinnille ja ottaa varastointikelpoisten tuotteiden listalle lisää tuotteita, kun niitä ei saada vietyä. Teidän täytyy myöskin tehdä uusia alkuperämerkintöjä lihan osalta, kuten tuottajat haluavat, kuten me olemme jo kahden vuoden ajan pyytäneet. Ja hyvä komission jäsen, lopultakin, ottakaa käytön, kuten kollega sanoi, diplomaattiset toimet, jotka ovat johdonmukaisia ja tehokkaita, jotta pääsisimme eroon tästä Venäjän kauppasaarrosta. Tehkää kaikki mahdollinen Tiedämme, että tämä on vaikeaa, mutta tällä hetkellä ratkaisu ei ole se, että etsimme uusia markkinoita muilta ma- mantereilta maailmasta. Meidän pitää ratkaista Venäjän kauppasaron aiheuttama ongelma. Kiitos. Kiitos. Ja nyt ECR-ryhmän puolesta edustaja Wojciechowski. Dziękuję, panie przewodniczący. Sytuacja... Kiitos. Tilanne siankasvattajien osalta on hyvin vaikea Euroopan unionissa, kaikkialla Euroopan unionissa, mutta se on erityisen vaikea joissakin maissa, erityisesti minun maassani Puolassa. Meidän siankasvattajamme ovat joutuneet kolmen ongelman uhreiksi, afrikkalainen sikarutto ja Venäjän kauppasaarto ja sitten Euroopan kauppapoli- maatalouspolitiikka, joka ei suojele pieniä viljelijöitä siis niitä, joilla on pieni perhetila. Kysymys on politiikasta, joka suojelee ja tukee isoja tiloja. On saatava päättäväisiä toimia tilanteen parantamiseksi. Puolessa kahdeksan vuotta sitten meillä oli 90 miljoonaa eläintä, nyt niitä ei ole puoltakaan tästä. Me tarvitsemme tuetta, tukea eh, sian kasvattajille. Meidän täytyy saada lisää tukea yksityiseen varastointiin. Tarvitaan tietoja toimia, jotka avaavat uusia markkinoita eurooppalaiselle lihalle, tarvitaan vientitukea. Nämä toimet voivat ja niiden tulisi parantaa tilannetta, joka nyt on todella dramaattinen. Sianlihan tuottajat rukoilevat tätä, he, he vaativat apua. Kiitos. Seuraavaksi Alderyhmän puolesta edustaja Jan Höytämä. Yksi minuutti. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Sianlihan hinnat ovat romahtaneet johtuen ylituotannosta ja Venäjän markkinoiden sulkemisesta. Ne on avattava tuotteille, jotka eivät kuulu poliittiseen saartoon, vaan joita on boikotoitu niin sanotun afrikkalaisen sikaruton takia. Meidän on löydettävä uusia markkinoita, erityisesti Japani voisi olla tällainen. Tärkeintä on löytää rakenteellisia ratkaisuja. Tuottajien asemaa on elintarvikeketjussa parannettava tuottajajärjestöjen avulla esimerkiksi. Eurooppalaisten siankasvattajien on kunnioitettava eläin- ja ympäristöhyvinvoinnin eh, sääntöjä investointi. Investoinnit on saatava sitten markkinoilta kerättyä takaisin. Joissakin maissa käytetään Brysselin varoja tuotannon lisäämiseksi, vaikka ylijäämiä on jo nyt. Elokuussa e, suunnittiin sopimuksia, joita ei samalla tavalla toteuteta. On tärkeää, että itse sektori hakisi paremman aseman markkinoilla innovoinnin kautta. Tätä olisi vielä tiivistetty. Kiitos. GUE NGL-ryhmän puolesta edustaja Miguel Viegas. Um eh, Kiitoksia puhemies. Tunnetun portugalaisen sanonnan mukaan Euroopan toimielimet ovat luoneet täysin hallitsemattoman tilanteen, kun kuvittelevat, että markkinat ratkaisevat itse kaiken. Tämä on johtanut siihen, että meillä olisi tarvetta julkisomistukselle markkinoissa. Me viemme nyt Portugalista enää 40 prosenttia tuotannostamme hinta on aivan liian matalalla. Tätä ei voida hyväksyä. Hyvä komission jäsen, tämä on kiireellinen tilanne. Teidän täytyy ryhtyä toimiin. Me tarvitsemme nopeita toimia, jotka tekisivät karjankasvattajille mahdollisuuden saada reilu korvaus työstään jokaisen maan oikeudet pitäisi suojata. Meidän pitää myöskin tehdä maille mahdolliseksi olla elintarvikkeista riippumattomia. Me emme halua, että elintarviketuotanto katoaa. Niin paljon sitä on kadonnut jo Euroopan unionin liittymisen jälkeen. On behalf... Kiitos. Vihreiden ryhmän puolesta edustaja Lonis Rope, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvä komission ja sen hyvät kollegat, ei ole mikään salaisuus, että sianlihassektori on syvässä kriisissä, samoin kuin myöskin maitotuotesektori. Sianlihan ostohinta on alhaisimmillaan 10 vuoteen. Se on nyt pudonnut vuoden aikana noin 13 prosenttia. Me kaikki tiedämme, että monet suuret yrit, tilat ovat ottaneet luottoja tuotannon nykyaikaistamiseksi, parantaakseen eläinten hyvinvointia ja täyttääkseen ympäristövaatimuksia. Siksi alhaiset hinnat herättävät kysymyksen siitä, onko sianlihan kasvattaminen ylipäätään, tuottaminen ylipäätään kannattavaa Euroopassa. Kysymys on kaksitahoinen. Toisaalta meillä on lisääntyvää tarjontaa maailmanlaajuisesti. Toisaalta on vält- kysymys on siitä, että on välttämättömiä, mutta kalliita eläinten hyvinvointia koskevia toimia Euroopassa. Kauppiaiden toiminta ei ole aina reilua ja afrikkalainen sikaruttokin on osaltaan vaikuttanut tilanteeseen, mutta miten voimme tehdä? Minusta meidän pitäisi lähteä liikkeelle siitä, että kansainvälisesti olisi yhtenäiset toimintamahdollisuudet. Miksi me emme salli, miksi me sallimme lihan tuontia joka on 20 prosenttia alhaisempaa äh, sille, joka tuodaan Yhdysvalloista ja Brasiliasta, jossa ei noudateta näitä eläinten hyvinvointia koskevia standardeja, joita meidän viljelymme täytyy noudattaa. Me tiedämme, että siellä eläimet saavat esimerkiksi rehua, joka sisältää geneettisesti muotettuja organismeja. Toivon, että komissio lyhtyy toimiin tuonnin rajoittamiseksi tällaisista maista, jotka soveltavat alhaisempia normeja silloin, kun on kysymys eläinten hyvinvoinnista, kuin mitä Euroopassa noudatetaan olisi parempi, jos Eurooppa, jos komissio ryhtyisi todellisiin toimiin ja ehdottaisi maailmanlaajuisesti korkeita eläinten hyvinvointia koskevia standardeja VTOn puitteissa. Toiseksi, meidän tulisi ryhtyä toimiin lisäarvon oikeudenmukaisen jakamisen hyväksi, rajoittaa vähittäismyyjien voittoa ja myöskin pyrkiä rajoittamaan mahdollisuuksia manipuloida ostohintoja lihantuottajat tarvitsevat vientitukitoimia, ennen kaikkea myöskin vientitakuujärjestelmän. Ja lopuksi yksi tärkeä asia on Afrikan ö, sikarutto. Tuo tauti on levinnyt hyvin rajalle eri maissa, muun muassa Liettuassa. Se heikentää eurooppalaisen lianlihan mainetta ja rajoittaa vientimahdollisuuksia taudin leviäminen on saatu pysähtymään, mutta tuottajat ovat kuitenkin kärsineet, koska on olemassa epäreiluja ostokäytäntöjä, koska lihanostajat ovat hyvinkin vaikuttaneet hintoja alentavasti silloin, kun on kysymys hyvinkin terveestä lihasta. Herra Rope, hyväksyttekö sinisen kortin? Hyväksyttekö sinisen kortin herra Stefan Ekiltä? Herra Ek, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvä kollega, te varmasti itsekin tiedätte, että Euroopan unioni ei voi vaatia eläinsuojelusta näiden noudattamista EUn ulkopuolella. Ja kysymykseni teille kuuluu, haluatteko, että ne vähäiset standardit, joita meillä on EUssa eläinsuojelun alueella, jotka on taistellen saatu aikaan, haluatteko te vähentää niitä, jotta päästään markkina, markkinoiden kannalta oikeudenmukaiseen hintaan. Ei kai tämä nyt voi olla oikein. E, Kiitos tästä kysymyksestä. Se on hyvä kysymys. Sanoin puheenvuorossani, että eurooppalaiset standardit ovat riittävän korkeat. Emmekä voi hyväksyä sitä, että tuomme lihaa joka on lähtöisin eläimistä, jotka on kasvatettu alhaisempia standardeja noudattaen, niin silloin me ei pysty kilpailemaan, koska saamme alhaisemman hinnan, kun sitten muut ihmiset syövät tuotteen, joka on huono, joka on ostettu muualta. Ja nyt EFD-ryhmän puolesta edustaja Coburn. Hän on poissa näemme. Seuraava puhuja on rouva Dominique Bilde kansakuntien ja vapauden europarimesta. Kiitoksia. Kiitoksia puhemies. Sielinen sektori Euroopassa on vaikeassa kriisissä tällä hetkellä. Se on suoraa seurausta siitä, että poliittisten johtajien ja päättäjien tuella maatalouttamme on purettu. Ensinnäkin Venäjän kauppasaarto on saattanut vararikkoon monet tuottajat Euroopassa. On hyvin kiireellistä tämä kauppasaarto purkaa. Sillä oli siis suora vaikutus hintoihin. Toisekseen meillä on epätasapaino kysynnän ja tarjonnan välillä Euroopassa. Eurooppalainen tuotanto on 3 prosenttia kasvanut tänä vuonna, 10 miljoonaa eh, lisää porsasta markkinoille tämä tarkoittaa. Tämän lisäksi ranskalaiset tuottajat suoraan kärsivät espanjalaisista ja saksalaisista tuotteista, jotka harjoittavat polkumyyntiä neljä tai viisi euroa tunti vain Saksassa. Työntekijät saavat karjan tuotannossa palkkaa tai sitten eh, eri normeja poljetaan, kuten Espanjassa. Ranskassa 1,40 on hinta, jonka tuottaja saa Tämä on täysin selviämistasoa vastaava ainoastaan. Ranskan on vaikea selvitä ulkomaisesta kilpailusta. Taistelu laadun kautta, eläinten hyvinvointia kunnioitteen ja direktiivin 2008-20 EC-kunnioittaminen ei tee ranskalaisille tuottajille mahdolliseksi selvitä, kun Euroopan ulkopuoleltakin tulee tuotantoa maista, joissa ympäristö, elinterveys ja muut standardit eivät vastaa meidän standardejamme. Kuinka voidaan kuvitella, että Euroopan unioni miettisi tuottajien tilannetta, kun TTIP-sopimukset neuvottelut antavat äh, amerikkalaisille vapaat ovet, 40 prosenttia matalampi kuluhan heillä on. Ja tämän lisäksi äm, ollaan myöskin vastustettu lihan alkuperämerkintöjä. Kiitoksia. Kiitos nyt. Edustaja Norbert Lins. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Ja, vielen dank. Kiitos, herra puhemies, rouva komission jäsen, hyvät kollegat. Haluan kiittää siitä, että tämä todella kiireellinen keskustelu käydään. Ajatellen sitä, mikä tilanne <clears throat> maataloudella minun mielestäni pitäisi olla Euroopan politiikassa ajatellen sitä kriisiä, jossa monet maatalousalan yritykset tällä hetkellä ovat. Haluaisin korostaa sitä, että minusta se, miten keskustelu on ajoitettu torstai-iltapäivälle, on aika onnetonta. Minun kotiseudullani Baden-Württembergissä sian kasvattajien määrä on vähentänyt yhdellä neljänneksellä ja tämä vauhti jatkuu. Tämä alhaisen hinnan vaihe johtaa tulo- ja maksukyky ongelmiin kasvattajien piirissä. Tämä 1 euro 30 senttiä kilo on hinta, joka merkitsee sitä, että sian kasvattajat pitää pysy hengissä tällä hinnalla. Vaikean markkinatilanteen vuoksi on tarvita toimintaa lyhyellä tähtäyksellä. Meidän pitäisi vuoteen vuonna 2015 ottaa käyttöön apupaketti, joka koskee kaikkia jäsenvaltoja nykyohjelmasta. Vain, vain pieni osa jalostavista yrityksistä voi hyötyä. Sen lisäksi on saatava tukea myyntitoimintalle ponnisteluille. Myöskin vähittäiskaupan pitää ottaa vastuuta kotimaisesta maataloudesta. Sen lisäksi toivon, että maataloussamassa kokouksessa maanantaina tehdään päätöksiä järkevistä toimenpiteistä. Kiitos. Eh, vielen Dank. Kiitos. Ja nyt edustaja Mark Tarabella. Kaksi ja puoli minuuttia. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Ei voida hyväksyä sitä, että tätä keskustelua käydään ilman komissari Hogania. Tilanne on vakava. Maitto- ja sianliha-ala ovat kriisissä ja näyttää siltä, että poliitikot eivät sitä ymmärrä. Belgiassa tilanne on erityisen vakava. Maitoalan sektori on johtanut siihen, että että se koska koko maata sijaan kasvatus vain pohjoisosa Flanderia siksi ja puhunut hollantia tilanne äh, Flanderin siankasvattajien tilalla on todella hirvittävä. He tienaavat, tienaavat alle kilon alle, äh, alle euron kiloa kohti. Kuitenkin tarvittaisiin ainakin euro 30, jotta voitaisiin, jotta voitaisiin äh, kattaa kustannukset ja euro 50, jotta voitaisiin vähän eläkin. Kaikki nämä tuotot menevät kustannuksiin, koska rehu ja energia vain kallistuvat. Sian kasvattajien on pakko myydä hävikillä, tappiolla siis tuotteitaan. Nämä tappiot kyllä korvautuvat toisella sektorilla, mutta ei kaden kasvattajille. Euroopan komissio ei näe, että olemme matkalla kohti katastrofia. Tässä kriisissä olisi nyt toimittava. Vai näin saadaan tilanne hallintaan. Hyvä komission jäsen. Sanoin jo usean kertaan tässä parlamentissa, että meidän on vahvistettava hinnat niin, että otetaan huomioon tuotantokustannukset. Ei myyntihinta voi olla tuotantohinnan alapuolella. Meidän on ryhdyttävä konkreettisiin toimiin, jotta voidaan rajoittaa tarjontaa. On perustettava sianlihan hintaseurantakeskus ja on vähennettävä lihantuotantoa, siitostoimintaa, ruhojen määrää. Ja on toimittava myös Venäjän saaron seurauksien kanssa. Meillä on jo kiire, nyt on lopetettava pohdinta ja aloitettava toiminta. Kiitos. Ja nyt edustaja Bas Belder. Yksi minuutti. Joo, Kiitoksia herra puhemies. Kiitoksia myöskin hienosta hollannin kielestänne. Sienlihan kriisi on jatkunut jo aivan liian kauan aikaa. Alankomaista minulla on muutama kysymys. Onko komissio valmistautunut tarkastelemaan lisätoimia, vaihtoehtoisia toimia yksityisen varastoinnin sijaan? Tämä on erittäin erityisluontoinen kriisitilanne ja sektori tuntee, että väliaikainen varhaisteurastus olisi tehokkaampi tapa kuin lihan varastointi. Tämä vaikuttaisi hintoihin eikä väärästäisi markkinoita. Tämän jälkeen Venäjän markkinoiden avaaminen on aivan välttämätöntä. Jos VTO antaa kielteisen arvion tilanteesta, meidän täytyy nopeasti voida toimia. Kuten kollegani, haluaisin korostaa sitä, kuinka tärkeää on luoda tasapuoliset toimintaedellytykset Euroopan unionin sisäpuolella. Kiitoksia. Kiitos. Ja seuraavaksi edustaja Selimovic, yksi minuutti. Kiitos keskustelussa, jotka liittyvät EUn sijankasvatukseen. Sanotaan, että suurin ongelma on konflikti Venäjän kanssa. Se ei ole totta. Osassa maista yhteydet Venäjään ovat olleet hyvin vähäisiä, mutta joillakin mailla on ollut todella suuria vaikeuksia löytää vaihtoehtoisia markkinoita. Todellinen ongelma on siinä, että komissio ja politiikka on tähdännyt lyhyen tähtäyksen toimenpiteisiin, kuten yksityinen varastointi. Tämä eh, merkitsee kuitenkin sitä, että pitäisi etsiä oikeastaan rakenteellisia ratkaisuja eikä huonontaa tilannetta. Tarvitaan todellakin markkinapohjaisia ratkaisuja ja toisenlaista politiikkaa. Pitää investoida siihen, että vahvistetaan kilpailukykyä Euroopan maataloudessa ja pitää esittää tiukempia vaatimuksia niille, jotka tuovat, joiden tuotteita tuodaan Euroopan unioniin nimenomaan eläinsuojelun osalta – jotta saadaan oikeudenmukaista kilpailua. Tämä on tärkeää. Pitää kohdistaa toimenpiteitä sekä tuottajiin, kuluttajiin että teollisuuteen. Tak. Kiitos. Ja nyt edustaja Anja Haasekamp. Olkaa hyvä, yksi minuutti. Yes, sorry, thank you, uh... Kiitoksia puhemies. Sienlihasektori on, on ollut vaikeuksissa vuosikymmeniä kriisistä toiseen. Tämä on vain yksi kriisi lisää. Meillä on ollut sikaruttoa ja muita tauteja, erilaisia skandaaleja ja romahtaneita markkinoita vain siksi, että me haluamme olla koko maailman teurastamo. Miljoonat porsaat ovat hirvittävissä olosuhteissa, jotta saisimme vain hyvin nopeasti tuotettua sienlihaa sikoja kastroidaan ilman mitään puudutusta, hampaita poistetaan ja saparoja leikataan 12 12 päivän ikäiseltä porsailta. Nyt Venäjän markkinoiden romahtaminen ei ole ainut ongelma. Ongelma on se, että tuotanto on enemmän kuin kysyntää ja sen sijaan, että me tuotantoa karsisimme, me vain pakastimiin varastoimme lihaa ja pyrimme mainostamaan lihan käyttöä meidän täytyy tehdä jotakin tämän sektorin suhteen. Se on julma eikä ympäristöystävällinen. Meidän täytyy saada edistystä aikaan. Sektori on aivan epätasapainossa. Sitä pitäisi täysin uudistaa. Kiitoksia. Kiitos. Ja nyt edustaja Schreier Piirik. Kiitoksia puhemies. Jälleen kerran Hollantia. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen. Tavan mukaan sianliha teollisuus on asia esityslistan hänen huippuna kuitenkin monilla karjan kasvattajilla on suuria vaikeuksia. He eivät enää pysty maksamaan sikojen eh, rehuja ja on vaikeuksia selvitä kuun loppuun. Tähän liittyy eh, Venäjä ja kriisiä myös eh, tarjonnan ja kysynnän kohtaamattomuus, eh, hinnat laskevat ja kustannukset ovat viime vuosina vahvasti nousseet johtuen ympäristösäännösten ja elin, eläinten hyvinvointisäännösten voiman tulosta. Kiloa kohti hi, kulut ovat kasvaneet 20 sentillä Tarvitaan yhdenvertaiset samat säännöt Eurooppaan. Sian kasvattajille on nyt sitten menetty 10 miljoonaa. Se on laiha lohtu. Sillähän niin tuskin saadaan kustannukset kaatteettua. Meidän on ta- pakko auttaa niitä, jotka haluavat edistyä. On autettava ja tuettava niitä, jotka haluavat parantaa toimintaansa. Hyvä komission jäsen olisi käytettävä kriisi varantoa maatalouden osalta. Sitähän voidaan käyttää kaikilla aloilla. Ja lopuksi olisi parannettava neuvotteluasemia. Se on hyvin tärkeä asia. Ja näin voidaan löytää ratkaisu. Viime vuonna ryhdyin toimiin Kopakosigan ja viljelijöiden kanssa. Viljelijät ovat tärkeitä. Heidän on saatava hyväksyttävää palkkatyöstään ja tuotteistaan. Ja kuitenkin ne ovat merkittävää apua Euroopalle. Niin, nyt edustaja Karski, olkaa hyvä. E, z powodu trwającego już od dłuższego czasu ogromnego... Koska kriisi on nyt vaikuttamassa koko Eurooppaan siksi, että hinnat ovat alhaiset. Monet tuottajat kohtaavat huomattavia taloudellisia ongelmia. Meidän ryhmämme vuonna 2014 ryhtyi aloitteeseen ja parlamentti käännistyi komission puolelta. Saatiin välittömiä toimia sellaisten viljelijöiden tukemiksi, jotka olivat kokemassa vaikutus, jotka liittyvät Venäjän kyllistämään tuotikieltoon ja muihin toimenpiteisiin – Sianlihan sektorin ongelmat Venäjällä Puolassa merkitsevät sitä, että me todellakin olemme kärsimässä myös tapioita, jotka liittyvät afrikkalaisen sekaduttuun Tauti on hallinnassa, mutta siitä huolimatta on ongelmia viennissä kanssa. Toimijat, jotka tuottavat suodan sianlihaa, ovat huomattavasti vaikeammassa asemassa Puolassa kuin monissa muissa jäsenvaltioissa. Puolalaiset viljelijät ovat kärsineet myös siksi, että viime vuonna oli kuivuutta, mikä johti vakaviin ongelmiin. Sienkasvattajille oli, rehu oli vähemmän ja hinnat nousivat sen vuoksi ja vetoaisi, että komissio ryhtyisi välittömiin toimiin tämän jatkuvan kriisin ratkaisemiseksi markkinoilla. Ah. Kiitos. Ivan Jakovčić seuraavaksi puolitoista minuuttia. Kiitoksia herra puhemies. Hyvä komission jäsen, me tarvitsemme nyt lyhyen aikavälin ratkaisun ja sen lisäksi pitkän aikavälin ratkaisun myöskin. Lyhyellä aikavälillä meidän pitäisi pyrkiä monimuotoistamaan tuotantoamme niin, että voisimme voittaa uusia markkinoita erityisesti Kiinasta me pystymme kiinalaisten markkinoiden valloitukseen ja ehdotan, että me tarjoaisimme kertaluotoista tukea sian kasvattajille ja että herra Hoganen pitäisi lennellä ympäri maailmaa ja pyrkiä lyhyellä aikavälillä ratkaisemaan tämä ongelma. Samaan aikaan meidän pitää pohtia pitkän aikavälin ratkaisuja meillähän on monimuotoistamista ja kyllä me lopulta pääsemme Venäjän markkinoillekin takaisin. Haluaisin tässä yhteydessä myöskin vedota tarkastusten puolesta. Kroatiassa pitäisi tehdä tarkastuksia, että voisimme varmistaa sen, että afrikkalaisessa sikaruttua ei maassa enää esiinny, jotta voisimme ryhtyä uudelleen suuressa määrin viemään tuotetta. Kiitoksia. Kiitos nyt edustaja Stefan Ek. Yksi minuutti. Puhemies Euroopan unionissa toteutetaan sen ihan enemmän kuin sille on kysyntää, ja tämä eri syistä. Toisaalta siksi, että on pyritty välttämään halpaa tuontia ja siksi, että yhä useammin ovat luopua sairaaksi tekevästä sianlihasta, ja nyt sitten pyritään lisäämään kysyntää. Ketään ei näytä häiritsevän se, että me pitkällä tähtäyksellä tuhoamme yritykset niissä maissa, joista lihaa tuodaan kuvittelen, että kokemukset maitosektorilta olisivat riittäneet. Tästä se nykyinen tilanne on soittaa sitä, että maatalouspolitiikka on virheellistä samoin kuin yrityspolitiikka. Suuret kauppaketjut ovat saaneet sellaisen aseman markkinoilla, että ne voivat sanella hinnat. Ratkaisu olisi se, että tuotanto vastaisi kysyntää ja sianlihan tuottajien tulisi lopultakin itse sopeutua siihen, että kasvissyöjien ja lihaa vähemmän syöjien määrä tulee lisääntymään huomattavasti tulevaisuudessa. Kiitos. Ja nyt edustaja Anne Sonder, yksi minuutti. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen. Tilanne on vakava. Jo kuukausien ajan Karin kanssa ovat myönneet tappiolla Ranskassa 50-20 prosenttia lihan kasvattajissa ovat konkurssin partaalla. Meillä on suhdanteisiin liittyviä ongelmia johtuen Venäjän saarosta. Mitä komissio tekee auttaakseen karjan kasvattajia sietämään diplomaattisten valintojen seuraukset? Ja toinen ongelma on rakenteellinen ja se liittyy arvoketjun epätasapaino. Meidän on kilpailuoikeutta sopeutettava, jotta karjan voivat ryhmittäytyä, jotta neillä voi olla enemmän merkitystä hinnan määrittelyssä. Sitten sian lihan osalta sen lisäksi, kun maatalous on kriisissä, jos Eurooppa haluaa olla edelleen kestävän maatalouden harjoittaja, on aika toimia. Kiitos. Merci beaucoup, Madame Kiitos. Ja nyt on vuorossa menettelemään puhujalistaa. Ensimmäisenä edustaja Sean Kelly, olkaa hyvä. Eh, thank you. Kiitoksia puhemies. Minä osallistuin komission jäsen Hoganin kanssa järjestettyyn kokouksen maanantai-iltana ja olen täällä nyt tänään. Ei ole epäilystäkään siitä, että ihmiset ovat yhä tietoisempia kriisistä, mutta mitään ratkaisuja tähän kriisiin ei näytä olevan. Minulla on kolme kysymystä komission jäsen Haanille, jos sallitte. Ensinnäkin me puhumme nyt yleisesti ottaen karjakasvatuksesta ja maanviljelysektorista, kuinka Venäjän kauppasaarto siihen vaikuttaa, minkälaisia lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin ratkaisuja teillä on markkinoiden kasvattamiseksi Euroopan unionille? Ja kolmannekseen, mitä ponnistuksia on tehty, jotta voisimme kasvattaa myyntiä Euroopassa ja ulkomaillakin, erityisesti sen valossa, mitä aikaisemmat puhujat sanoivat, kun ihmiset eivät enää halua syödä lihaa, kun näin kummallisia tietoja saamme lähestulkoon päivittäin. Kiitoksia. Thank you much indeed. Kiitos. Edustaja Mamikins, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. President. Uh... Kiitoksia, puhemies. Sianlihan hintakehitystä voi hyvin helposti selittää. Monet puhuvat täällä Venäjän saarrosta, joka on yksi syy, mutta ennen näitä sanktioita eh, tällä kaupan alalla oli jo kriisiä. Venäjän, Venäjän osalta puhuttiin miljardista eh, eh, eurosta päivässä. Latvia kärsii tästä tilanteesta kaikkein eniten. Maatalous ala on kaikkein säännellyn ala EU:ssa, mutta mitä voidaan tehdä, mitä on tehty, ei yhtäkäs mitään. Tästä syystä meidän on päästävä jälleen Venäjän markkinoilla. Minun maallani Latvialle se on perinteinen markkina-alue. Se on myös perinteinen markkina-alue koko Euroopalle. Tiedämme, että sanktioita on poistettu Valko-Venäjältä. Se merkitsee, että sian lihaa voisi päästä Valko-Venäjälle, mutta se ei tietenkään on, onnistu huomenna eikä ylihuomenna, vaan tämän tyyppiset markkinoiden avautumiset tarvitsevat aikaa. Voin vain kertoa teille, että Latvian Sion, sianliha oli aika kuuluisa Euroopan unionissa. Tämä jää kohta historian ennen, ellei me toimi nopeasti. Edustaja Musa. Kiitoksia puhemies. Puolan sientuottajien nimissä ja porsaalihan tuottajien nimissä haluaisin ilmaista heidän kasvavan huolensa sianlihan markkinoiden puolesta puolesta Puolassa ja siitä, että komissio ei ole ryhtynyt toimiin. Minun maani kärsii erittäin pahasti toimista, joihin Euroopan komissio on ryhtynyt Euroopan unionin suojelemiseksi afrikkalaista sikarutolta. Se on vaikuttanut valtavasti tilanteeseemme. Komission toimet, eh, joiden tarkoitus oli auttaa tuottajia, eivät ole olleet hyödyllisiä. Tuottajat kärsivät menetyksiä päivittäin, hinta laskee jatkuvasti, joten sianlihasektori tarvitsisi maassani yhä lisää tukea. Se on täysin välttämätöntä. Toivomme, että komissio ryhtyy toimiin, jolla olisi todellinen vaikutus sianlihan tuottajiin Puolassa. Minun maani on muuttunut jonkinlaiseksi Euroopan unionin puskurivyöhykkeeksi ei se pysty tätä ongelmaa ratkaisemaan yksin. Euroopan komissiolta haluaisin siis kysyä, ryhtyykö se lopultakin toimiin, joita tarvitaan, jotta voisimme varmistaa, että hinta tässä ketjussa on siedettävä kaikilla tasoilla. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. E, izražavam punu potporu odboru Kiitos. Puhemies, haluaisin täysin tukea Agrin valiokuntaa, joka esitti tämän suullisen kysymyksen, koska Euroopan unionin viljelijät ja sianlihan kasvattajat ovat kriisissä. Voidaan keskustella siitä, tuleeko tästä kriisistä vielä vakavampi tulevaisuudessa. Suunnittelemme tällaisen varastoinnin avaamista ja että pakastettua lihaa kesällä myytäisiin voidaan, niin kysyä, onko tämä paras ajoitus. Haluaisin korostaa vielä tätä kysymystä, onko viljelle tarkoitettu rahoitus on menossa oikeaan osoitteeseen. Haluaisin, että komissio vahvistaisi yksittäisen varastoneen tuen ohjelmia. Ilman tätä mahdollisuutta karenkasvattajat ovat alttiita kiristykselle ja manipuloinnille myyjien osalta, eikä tämä päde vain sianlihan osastoon. Kroatiassa myös hedelmä ja muiden myyjät ovat äh, samassa tilanteessa. Jotkut kollegat sanovat, että komission pitäisi laajentaa markkinoita, me ottaa korkeammat standardit käyttöön tuojamaille. Kiitoksia. Fala. Kiitos. Ja nyt edustaja Grappini domnule președinte domnule comisar criza prețurilor în sectorul. kiitoksia puhemies hyvä komission jäsen sianlihan sektorin kriisi on hyvin tunnettu kysymys. Hinnat ovat laskeneet ja myöskin sianlihan tuottajia on yhä vähemmän ja vähemmän. Meillä ei ole pitkän aikavälin näkökulmaa asiaan. Mielestäni yhteinen maatalouspolitiikka on jotakin, mikä pitäisi myöskin turvata kysynnän ja tarjonnan tasapaino, kun ulkoisia häiriöitä ilmenee, kuten nyt Venäjän kauppasaaron yhteydessä. Mitä YMPn myötä voitaisiin tehdä kolmansien markkinoiden löytämiseksi, siis ei vain eurooppalaisten markkinoiden? Hyvä komission jäsen, ottaen huomioon tehtävänne, te voisitte ehkä kertoa meille enemmän Venäjästä maatalousasioista vastaava komission jäsen ei ole paikalla, mielestäni häntä voidaan tästä kyllä moittia. Maassamme on pitkä perinne sianlihan tuotannosta. Te puhutte paljon erilaisista vaikutuksista, mutta meidän pitäisi tässä pohtia pitkän aikavälin vaikutuksen. Menetämme työpaikkoja, hyvä komission jäsen. Koko sektori huolehtii sianlihan tuotannosta. Mitä te aiotte tehdä tämän kriisin päättämiseksi? Kiitos puhemies. Euroopan unioni on aina ollut ylpeä maanviljelijöidensä työn laadusta, mutta nykyinen kriisi asettaa meidät sen kysymyksen eteen, miten voitaisiin löytää ratkaisu. On tappioita, jotka aiheutuvat kauppasaarosta, ja velvoitteemme on auttaa näitä viljelijöitä. Me tarvitsemme sitä, että viljelijöille maksetaan korvauksia, miten myöskin tukea yksityistä varastointia, jotta voimme myydä tuotteita kolmansiin maihin. Vaikka on tukea, meillä on kuitenkin viljelijöitä sellaisissa maissa kuin Slovakia, jotka ovat vaikeassa tilanteessa. Slovakian maanviljelijät eivät pysty kilpailemaan tuottajien kanssa muissa maissa. Meidän täytyy löytää siis hyvä ratkaisu tälle sektorille, koska kriisi on todellakin vakava. Kiitos. Pan poseł Czesław Sikierski, bardzo krótko. Kiitos. Ja nyt edustaja Sikierski, olkaa hyvä, lyhyesti. Proszę zabranie głosu celem Kiitoksia puhemies. Minä haluaisin tehdä vain muutaman lyhyen kommentin. Komission jäsen Hogan on Puolassa vierailemassa maani maatalousministerin kutsusta. Tämä kutsu tuli jo kuusi viikkoa sitten. Se tosiasia, että käymme keskustelua tänään, riippuu parlamentista. Tämä on valitettavaa mutta emme tienneet äh, tässä keskustelussa silloin, kun komission jäsen Hogan on päätti. Komission jäsen Haan, joka täällä paikallaan uskoakseni on henkilö, joka on hyödyksi, sillä hyvin vakavia seurauksia nimenomaan Venäjän kauppasaarto on aiheuttanut. Hyvät naiset ja herrat, meidän täytyy ottaa huomioon tosiasia, että Euroopan markkinoilla lihan kulutus laskee. Kuulemme mediassa usein, että punaisen lihan syöminen on terveydelle vaarallista ja tämähän vaikuttaa luonnollisesti kulutukseen Euroopan markkinoilla, mutta maailman markkinoilla kysyntä kasvaa samaan aikaan. Jos me haluamme voittaa tässä kilpailussa markkinoista, meidän täytyy välttää välttää virheet, teollistaa toimintaa. On hyvin vaikeaa pitää pienet sian kasvattajat äh, mukana toiminnassa, mutta äh, se on hyvin tärkeää, että niin kuitenkin teemme koko Euroopan markkinoiden vuoksi. Nyt komission jäsen, olkaa hyvä. Äh, Herra puhemies, hyvät naiset herrat, Kiitoksia ja kiitos viittauksesta siihen, miksi kollegani Phil Hogan ei tänään voi olla paikalla. Mutta voin vakuuttaa teille koko komission nimissä, että me otamme hyvin vakavasti markkinatilanteen maataloussektorilla. Ja maanantaina maatalousneuvoston esistalla tämä on hyvin keskeinen kysymys ja komissio Hogan tulee erityisesti puuttumaan tilanteeseen, joka liittyy eläinalan tuotantoon. Jäsenvaltiot ja tämä talo ovat yhteisen maatalousmarkkinajärjestelyn myötä luoneet selkeät oikeudelliset puitteet, johon sisältyy myöskin turvaverkko, ja sitähän komissio hyödyntääkin. Voimakas maaseutu edellyttää voimakkaita, vakaita maatalousalan yrityksiä, ja, se ovat, ja tämä on kaikkien etujen mukaista. Ja todellakin näinä vaikeina aikoina myös se, että annetaan tukea yrityksille. Me kuitenkaan saa unohtaa sitä, että me kaikki olemme halunneet sitä, että meillä on yhteistä maatalouspolitiikkaa, joka on käynyt lävitse lukuisia uudistuksia muuttuen markkinoiden mukaiseksi politiikaksi. Ja maatalous, Euroopan parlamentti on tukenut sellaista maataloutta, joka tuottaa markkinasuuntautuneisesti, mutta on tärkeää että huomioida myös se, että silloin markkinavoimat vaikuttavat myöskin tähän toimintaan ja niin myöskin rakenteisiin. Kriisiaikoina tämä käy selvästi ilmi, mutta myös normaalitiloissa se jatkuvasti myöskin vaikuttaa. Se, joka kiistää tämän rakennemuutoksen, ei ole rehellinen. Ja mehän me haluamme kuitenkin rehellistä maatalouspolitiikkaa. Olipa kysymys sianlihasta, maidosta tai mistä tahansa muusta maataloustuotteesta, komissio vastuullisesti tulee hyödyntämään toimintamahdollisuuksia, joita neuvosto ja parlamentti ovat sille antaneet, niin että saadaan kilpailukykyistä yhteistä maatalouspolitiikkaa, joka on suuntaan tulevaisuuteen. Tällä erät puhuivat minun varsinaisesta tehtäväkentästäni ja voin sanoa, että tämän talon edustajat ovat hyvin voimakkaasti käyttäneet puheenvuoroja, jotka ovat liittyneet tilanteeseen Itä-Ukrainassa ja siitä seuranneisiin asioihin. Me olemme luottavaisia sen suhteen, että pian saadaan myönteinen ratkaisu asiaan. Olen optimistinen ja minä toivon, että optimismi ei kuitenkaan ole väärää. Joka tapauksessa tulee uusi tilanne, joka maatalouden alueellakin varmasti vaikuttaa myönteisesti. Kiitoksia. Kiitos. Ja paljon kiitoksia. Näin päätän keskustelun tämän päivän pöytäkirja esitellään